Mes chers collègues, nous voici réunis. No niin, hyvät kollegat. Nyt meillä alkaa pitkä kokous. Ja meidän täytyy nyt tai käsitellä noin runsaat 1900 tarkistusta, jotka liittyvät talousarvioon vuodelle 2016. Haluaisin kiittää yleisesittelijää, yhteisesittelijöitä tästä työstä, jota on nyt tehty. Hyvin tarkkaavaisesti. Tässä nyt on lähe, lähestulkoon öin ja päivin tehty työtä ja haluaisin kiittää poliittisia neuvonantajia, sihteeristöä, kaikkia henkilöitä, joiden työn avulla olemme pystyneet sitten valmistelemaan tätä talousarviota. Ja täytyy muistaa, että tähän liittyy monenlaisia ennalta arvaamattomia asioita, ja kun mietitään, mitä 2016 tulee tapahtumaan, niin se on erittäin hankalaa. Ja tulevina päivinä on myöskin mahdollista, että meidän täytyy vielä tehdä muutoksia tähän talousarvioon. Komission kollegio kokoontuu keskiviikkoaamuna ja hyvä hyväksyy lisätalousarvion vuodelle 2015, ja se tietysti tulee vaikuttamaan sitten myös vuoteen 2016, kun ajatellaan sitoumuksia ja maksuja. Ja Georgieva, komission jäsen, joka vastaa budjettikysymyksistä, on sitten tulossa tänne heti kollegion kokouksen jälkeen keskiviikkona loppualku aamupäivästä tai sitten alkuiltapäivästä. Eli jos siihen mennessä äänestykset on saatu hoidettua, niin voisimme järjestää ylimääräisen kokouksen sitten Georgievan kuulemista varten. Kuuleminen voitaisiin pitää sitten maanantai-iltapäivänä Strasbourgissa, mutta aikataulusyistä johtuen Georgieva haluaisi sitten oikeastaan ihan reaaliajassa jo pitää meidät ajan tasalla sen suhteen, mitä kollegio ehdottaa neuvostolle. Ja neuvosto ottaa tähän kantaa 21. lokakuuta, ja siinä vaiheessa parlamentti voi sitten ottaa kantaa tähän maahanmuuttopakettiin. No minun olisi pitänyt aloittaa itse asiassa tästä. Eli tämä esityslista, luonnos, voidaanko se hyväksyä? Kerry Presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Lisätalousarvion numero 6 ei ole tullut tarkistuksia, eli pyytäisin, että äänestyksessä huomenna sitten, kun on äänestetty tästä yleisbudjetista, niin tarkistukset, jotka eivät mahtuneet virallisesti esityslistalle, koska luonnos oli jo hyväksytty ja toimitettu eteenpäin, eli periaatteessa siitä, siinä ei ole mitään ongelmaa, mutta ehkä nämä voitaisiin sitten ottaa äänestettäväksi huomenna. Niin siis huomenna tai ylihuomenna kukaan ei ilmeisesti vastusta. Eli tarkastelemme tätä kysymystä sitten heti, kun olemme saaneet hoidettua vuoden 2016 budjettiäänestykset, mikäli tarkistuksia ei ole. Eli muutama siis esityslistaa näin. Sitten koordinaattorien päätökset 15. syyskuuta ja tänään. Ensinnäkin pyysimme, että valiokuntien puheenjohtajien kokous antaisi luvan sille, että laadimme oma-aloitemietinnön rahoituspuitteista monivuotisella tasolla. Ja myöskin olemme pyytäneet, että sovelletaan artiklaa 54 ja laadimme lausunnon työllisyysvaliokunnassa, joka liittyy täytäntöönpanoon, ja sitten lisäarvo, joka liittyy globalisaatiorahastoon vuosina 2007-2014. Olemme päättäneet laatia mietinnön, joka liittyy ALV-kysymyksiin, omiin varoihin – ja käteisvaatimuksiin, ja pysyvät esittelijät ovat Lewandowski ja Dupré. Sitten pyysimme kuulemista, jonka aiheena on monivuotisen rahoituskehyksen muuttaminen. Isabel Toma on esittelijä ja Olbricht niin ikään. Ja sitten olemme tilanneet kaksi tutkimusta, eli monivuotisen rahoituskehyksen muuttaminen. Mainitsin jo esittelijöiden nimet. Ja sitten vertaileva tutkimus, eli kulut ja varat, joita käytetään Euroopan budjetista, kun toteutetaan eurooppalaista politiikkaa eri jäsenvaltioissa. Esittelijä vielä ei ole nimetty. Sitten laadimme kirjeen ja otamme esiin aikatauluongelmia, kun ajatellaan nyt budjettimenettelyä. Ja mitä tulee sitten sovitteluun äänestyksiin budjetin osalta vuodeksi 2017. Sitten oikeusasiamies on esittänyt meille pyynnön kolmikanta neuvotteluihin osallistumisesta ja sama pyyntö on myöskin toimittelu Bud, Afko, Kont ja Libe-valiokuntiin. Ja ajattelimme, että koordinaattorien kesken voitaisiin ehkä toimia yhteistyössä ja hoitaa tämä asia yhdellä kertaa kaikkien puolesta. Ja sitten ajattelimme kutsua parlamentin jäseniä Euroopan parlamentista ja korkean tason ryhmästä liittyen omiin varoihin. Ja että he tulisivat sitten valiokuntaan ennen vuoden loppua. Ja sitten suostuimme pyyntöön, jonka on sitten Start at Europe Eli nämä ovat ranskalaisesta yliopistosta ja he haluaisivat tulla pitämään seminaaria täysistuntosaliin. Ja sitten järjestämme yhteiskokouksen LIBE-valiokunnan kanssa. Aiheena ovat budjettihaasteet. jotka liittyvät maahanmuuttovirtoihin – ja kriisiin, joka tällä hetkellä on käynnissä. Ne meistä, jotka kävimme heinäkuussa Sisiliassa, voisimme sitten tehdä debriefingin kyseisestä matkasta. Eli tässä olivat minun ilmoitusasiani ennen kuin lähdemme tarkastelemaan tarkistuksia ja äänestämme talousarviosta 2016. Mutta ensin haluaisin varmistaa, että 3. syyskuuta kokouksen pöytäkirja voidaan hyväksyä. Kukaan ei ilmeisesti halua muutoksia tähän pöytäkirjaan, eli se voidaan katsoa hyväksytyksi. Ja nyt sitten puheenvuoron saavat esittelijät. He voivat esitellä näitä tarkistuksia ja äänestyksiä, eli Jose Manuel Fernandes yhteisesittelijänä vuoden 2016 talousarvion osalta. Señor Presidente, yo quería agradecer a todos los grupos políticos, a todos los... Kiitoksia. Haluaisin kiittää kaikkia poliittisia ryhmiä ja kaikkia varjoesittelijöitä, koordinaattoreita tehdystä työstä. Sen perusteella olemme saaneet aikaiseksi useita eri ratkaisuja. Kaksi päätöslauselmaa, toinen niistä heinäkuussa. Ja selkeästi siinä esitimme, haluamme tukea turvapaikanhakijoita, haluamme ottaa esille maahanmuuttokysymykset, työllisyys yritykset ja yrittäjyys olivat teemoina ja ne ovat meidän tavoitteinamme. Joten olen kovin kiitollinen kaikesta saadusta tuesta koko näiden neuvotteluiden ajan, jotka, johtan, jotka ovat johtaneet siihen, että meillä on asiakirja, jota parlamentti voi yhtenäisesti tukea, kun pyrimme pääsemään näihin tavoitteisiin, joihin juuri viittasin. 1902 tarkistusta se ehkä osoittaa sen, miten kiinnostuneita kollegat ovat asioista ja olen, kiin- olen kiitollinen näistä ehdotuksista. Äänestykseen tietysti menee aikaa. Lisäksi olen kiitollinen kaikesta tehdystä työstä, jonka avulla tähän yhtenäisyyteen on päästy. Haluaisin myös kiittää sihteeristöä. Erityiskiitokset Giomille tässä oikealla puolella, niin hän teki valtavan työmäärän. Kiitokset myös kaikille poliittisille neuvonantajille. EPPstä ja muualta, kuten myöskin kaikista muista ryhmistä, sillä tässä parlamentissa meillä on todella laadukasta työvoimaa. Muistamme, että sunnuntaina kävimme sihteeristön kanssa kaikki nämä ehdotetut tarkistukset läpi. Ja en myöskään unohda sitä, mitä paljon tukea sain sihteeristöstä ja mitä paljon tukea sain poliittisilta ryhmiltä ja avustajilta. He tekevät usein työtä, joka ei ole muulle maailman niin näkyvää, mutta kaikki nyt jaksoivat tehdä kovasti töitä. Haluan kiittää teitä kaikkia tästä taidoistanne, sitoumuksistanne ja kovasta työtahdista. Kiitoksia. Merci, monsieur le rapporteur. Kiitoksia yhteisesittelijä. Tehän olette koordinoineet tätä hienoa työtä. Eli sitten toinen yhteisesittelijä Depre, olkaa hyvä. Brièvement, monsieur le président. Aivan lyhyesti hyvä puheenjohtaja. Minä pitäisin parempana, että tekisin pienen esittelyn äh, ennen kuin äänestämme muista pääluokista juuri ennen äänestystä, etten nyt lässäytä tunnelmaa kollegaamme Jose Fernandesin puheenvuoron jälkeen. Sommes dans un moment de d'émotion. Euh. Tämä on nyt tunteikas hetki. Calvinio, katsotteko te että tässä erityistilanteessa te jo nyt voisitte käyttää puheenvuoron ennen kuin lähdemme äänestämään. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minä pyrin äh, puhumaan lyhyesti ja myöskin äh, tunteikkaasti omaltakin puoleltamme hyvä. Puheenjohtaja, arvoisat valiokunnan jäsenet, paljon kiitoksia tästä mahdollisuudesta puhua teille ennen tätä erittäin tärkeää äänestystä, jonka te tulette nyt tekemään. Aikaisemmissa valiokuntakokouksissa ja trilogeissa ja eri neuvotteluissa komissiolla on ollut mahdollisuus esitellä luonnoksensa vuodelle 2016 ja ilmaista kantamme neuvoston lausuntoon. Ja tänään haluaisin vain tuoda tietoonne eri kehityskulkuja, joita on toteutunut e, sen jälkeen, kun toukokuussa me tämän talousarvioluonnoksen esittelimme. Ja haluaisin viitata muutamiin tapahtumiin, joihin puheenjohtajakin jo viittasi. Kyllä todellakin toukokuun loppupuolen jälkeen, kun komissio tämän talousarvioluonnoksen vuodella 2016 esitteli, on monia tärkeitä tapahtumia tullut esiin ja ne vaativat Euroopan unionilta solidaarisuutta ja vastuullisuutta tässä tapahtumat ovat edenneet niin nopeasti, että me olemme saattaneet unohtaa eräitä seikkoja, mutta eräs kaikkein ähm, ensimmäistä tärkeistä ilmiöistä oli Kreikan kriisi. Osana toimia, joihin on ryhdytty Kreikan auttamiseksi komission on ehdottanut etukäteisrahoitusta rakennerahastoista 2014-2020 äh, kaudelle – Euroopan unionin kuluina ja että vuosien 2007 2013 jäljelle jäänyt 5 prosenttia vahvoitettaisiin nämä vaikutukset. Nämä sekä vaikuttavat niin, että olemassa olevat sitoumukset voidaan vapauttaa, mutta ne eivät kuitenkaan vaikuta maksamattomiin Koheesiorahaston laskuihin yli 20 miljoonaa. Me voimme myöskin talousarvioluonnoksen kautta sen, joka joko on esitelty vasta näihin vuoden 2016 uusiin haasteisiin. Me tulemme pitämään teitä maksujen suhteen, kuten sovittua, teitä ajan tasalla säännöllisesti seuraavan kerran kokouksessa 19. lokakuuta. Tämän jälkeen maitokriisi oli toinut, toinen tapahtuma tai haaste, joka vaikutti talousarvioon ja komissio on tehnyt maitosektorin tukemiseksi tiettyjä toimia, muun muassa pakolaisille jaetut maitotuotteet. Tämä on ehkä 500 miljoonan paketissa jäänyt varjoon, mutta komissio on ehdottanut, että me käyttäisimme maitotuotteita myöskin kaikkein kipeimmin apua tarvitsemien ruokkimiseksi. Nämä lisäykset tulevat lisätalousarvion numeroon kaksi mukaan, joka esitellään lokakuussa. Tähän kuuluu myöskin se, että hedelmä- ja vihannesalan toimiin Venäjän kauppasaron jälkeen ja se, että maataloussektoria tuetaan. Kolmas kriisi, joka luonnollisesti on yhä käynnissä ja joka tulee olemaan käynnissä todennäköisesti pitkän aikaa on pakolaiskriisi. Kyseessä on ennen näkemätön kriisi, joka on ennennäkemätöntä painetta Euroopan unionin talousarviota vastaan kohdistanut. Ja parlamentti on ähm, ohilinjoissaan ollut aivan oikeassa määritellessään pakolaiskriisin prioriteettiasiaksi ja aivan oikeassa siinä, että pakolaiskriisi koskettaa otsaketta kolme, eli turvallisuus, ja otsaketta neljä sisäasiat. Vaikka talousarvioluonnoksessa oli mukana jo 170 mm, miljoonaa euroa lisätoimiin, maksusitoumuksia. Me tarvitsemme yhä lisätoimia. Komissio on ryhtynyt mm, toimiin ja on ehdottanut lisäpaketteja pakolaiskriisin ratkaisemiksi. Näihin toimiin kuuluvat selkeä kansainvälistä arvio turva, suojelua tarvitsevien ihmisten apun paketti, joka komissio esitteli viime viikolla. Vuoden 2016 lisätalousarvio kirjelmä numero kaksi sisälti jo komission arvion lisävaikutuksesta vuoden 2016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 olemme päässeet suhteen sopimukseen, niin me olemme toimineet vastuullisella tavalla, ottaen huomioon, että otsakessa kolme ei joustovaraa enää ole jäljellä. Me pyrimme käyttämään mahdollisimman hyvin äh, monivuotisen rahoituskehyksen tarjoamaa joustoa hyväksemme ja samaan aikaan meidän täytyy kuitenkin noudattaa budjettikuria ja varmistaa se, jokainen, että jokainen käytetty euro tekee mahdollisimman suurta tulosta. Tämä on myöskin Euroopan parlamentin mainitsiva prioriteettialoja. Hyvin lyhyesti haluaisin tehdä vielä muutamia kommentteja liittyen Euroopan parlamentin ähm, talousarvio tarkistuksiin tiedämme. Olemme havainneet äh, tyytyväisinä, että monet Euroopan parlamentin jäsenten esittämät tarkistukset äh, osa näistä 1270 tarkistuksista, joihin puheenjohtaja viittasi, viittavat siihen, äh, kuinka korkea komission ähm, talousarvio luonnoksen 2016 sitoumusten taso on. Tarkoitus on tässä ähm, kumota ne leikkaukset, joita neuvosto on ajanut. Tietyissä tapauksissa parlamentti kuitenkin ehdottaa suuria lisäyksiä vuoden 2016 äh, komission talousarvion luonnoksen tason yläpuolelle. Voisin mainita muutamia näistä lyhyesti. Ensinnäkin äh, otsake äh, Yksi Tiedämme, että monet poliittiset ryhmät ja eräät valiokunnat ovat pyytäneet, että maksusitoumukset Horisontti 2020 Euroopan verkkojen Eurooppa välineeseen nostettaisiin aikaisemman sopimuksen tasolle. Minun ei varmaankaan tarvitse kestellä sitä, kuinka komissio on käsitellyt näiden ohjelmien osuutta kolmessa eessä, eli yrittäjyydessä, työllistymisessä, Ja jos haluamme kasvattaa näiden osuuksia, meidän täytyy turvautua joustovälineeseen. Joustomahdollisuuteen otsakkeessa kolme. Tämä tuo esiin meille kaikille hyvin selkeästi sen, kuinka meidän täytyy tehdä prioriteettiratkaisuja, kun pyrimme näitä niukkoja resursseja jakamaan eri alueille. Sitten otsake 1 B, nuorisotyöttömyysaloite. Me olemme periaatteessa sen kannalla, että nuorisotyöttömyysaloitetta jatkettaisiin, mutta olemme sitä mieltä, että olisi ennenaikaista sitoutua tai esittää maksusitoumuksia jo tässä vaiheessa, sillä ohjelmat ovat käynnissä ja tulevat olemaan käynnissä vuoteen 2018 asti ja hyvin paljon etupainotteisuutta niiden suhteen on harjoitettu ja yksi miljardi etukäteisrahoitusta, kuten muistatte varmaankin, ja nämä maksut on jo täysin maksettu. Toimeenpanon taso tulee kasvamaan ja vuosina 2016-2018 toimeenpano on kaikkein korkeimmillaan. Nämä asiat voidaan siis jättää väliin puoliväliarviointiin, eikä ole mitään kiireellistä syytä puuttua niihin vuoden 2016 talousarviossa. Sitten loppusananen liittyen siihen, että maksut nostettaisiin takaisin komission ehdottomalle tasolle sen sijaan, että otettaisiin neuvoston leikkaukset mukaan. Meillä on mahdollisuus käsitellä 19. lokakuuta kokouksessamme tätä maksukysymystä tarkemmin. Ja myöskin Euroopan parlamentin tässä yhteydessä haluaisin esitellä Fernandesia kiittää erityisesti ehdotus siitä, että hallinto ja hallintoa tukevat kulut nostettaisiin aikaisemman ehdotuksen tasolle on hyvin kiitettävä. Meillä oli kokous vain muutamia viikkoja sitten ja tiedätte, mikä komission kanta tässä asiassa on, mutta haluaisin korostaa sitä, että mitä tulee niihin aloihin, jotka ovat uusia tehtäviä, jotka on annettu virastoille tai uusia prioriteetteja, kuten esimerkiksi maahanmuuttoala, olemme niiden suhteen, että kaikki nämä kulut pitäisi erottaa virastojen kulujen 5 prosentin leikkaustasosta, eli Frontex, EASO, Europol ja niin edespäin. Näiden virastojen suhteen olemista mieltä, että niitä pitäisi vahvistaa hyvin paljon, eikä niitä pitäisi ottaa tähän 5 prosentin rajaan mukaan. Muutaman viikon kuluttua me tulemme antamaan teille toimeenpanokirjelmään, kuten tiedätte, jotta voisimme arvioida Euroopan parlamentin ja neuvoston ehdotusten toimeenpanon mahdollisuuksia ja odotan mielenkiinnolla ähm, komission varapuheenjohtaja Georgievan kanssa käytävää keskustelua keskiviikkona. Meillä on mahdollisuus esitellä lisätalousarvio, joka voisi olla hyvä esimerkki siitä, kuinka Euroopan toimielimet voivat yhteistyössä löytää nopeita ratkaisuja haasteisiin, kuten esimerkiksi makalaisuus ja maahanmuuttokriisin kohdalla. Paljon kiitoksia. Um, euh, kiitoksia näistä tiedoista esittelijämme varmasti ovat mielissään näistä kohteliaisuuksistanne. Valiokuntaäänestyksen ja täysistuntoäänestyksen lisäksi sovittelu on tärkeä hetki. Ja kun otetaan nyt tämän tilanteen luonne huomioon, niin ehkä meillä on tiettyjä muutoksia tehtävänä ja meidän täytyy tosiaan keskustella. Ja meidän täytyy löytää nopeasti ratkaisuja, koska kysymykset, joita käsittelemme, esimerkiksi maahanmuuttokriisi, meidän täytyy nyt saada aikaan konkreettisia päätöksiä ja viipymättä. Tässä on puhuttu viiden prosentin vähennyksestä henkilöstön osalta – ja kuitenkin virastoihin tarvitaan sitten lisää Eli tämä oli ihan oikea päätös. Böge, olkaa hyvä. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitoksia puheenjohtaja ja pidän nyt anteeksi, että viivytän ehkä hiukan näitä äänestyksiä, kun käytän puheenvuoron. Ja se, mitä komissio juuri sanoi, niin sehän liittyy näihin komission ehdotuksiin ja niistä pitää keskustella intensiivisesti. Suokaa nyt anteeksi, mutta te juuri sanoitte, että Euroopan toimielimet pystyvät toimimaan nopeasti. Mutta jos nyt katsotaan sitten komission tiedonantoa viime viikolta. Jäsenvaltiot ja komissio niin ikään ovat sitten liikkuneet etanan tahtia, ja se nyt on jo kyllä nähty. Tässä todetaan ihan oikein, että maailman ravinto-ohjelman tilanne on sellainen, että jäsenvaltioita pyydetään toimimaan tässä asiassa vuoden 2014 puoleen välin on mennessä. Ja jos katsotte tätä taulukkoa, niin sitten keskimäärin jäsenvaltiot, mutta myöskin komissio syyskuun lopussa eivät ole lähelläkään sitä, mikä oli tavoite maailman elintarvikeohjelman osalta. Ja jos katsotaan tätä lähemmin, niin vuoden lopussa varat sitten nousevat hiukan, mutta kun otetaan huomioon nyt tämä dramaattinen tilanne ja maahanmuuttokriisi, niin näillä leireillä tilanne, mutta myöskin muualla tilanne on huonontunut voimakkaasti, myöskin johtuen siitä, että tässä kansainvälisessä ohjelmassa ei ole riittävästi varoja, jotta sitä pystyttäisiin kunnolla hallinnoimaan. Eli tässä ei vedota pelkästään jäsenvaltioihin, vaan myöskin Euroopan komissioon. Ja jos katsoo nyt näitä vuoden 2014 lukuja ja sitten 57 prosenttia vähemmän varoja on nyt tälle ohjelmalle kuin aikaisempina vuosina. Ja siksi näitä vuosi, eri vuosien lukuja ei voida vertailla keskenään, koska tämä dramatiikka tässä tilanteessa on nyt voimistunut viime aikoina. Euroopan toimielimissä meillä on tämä menettely, mutta meillä ei ole kunnollisia mekanismeja, jotta voisimme reagoida nopeasti kriiseihin. Ja puheenjohtaja, jos katsotaan nyt tätä budjettimenettelyä, meidän pitää nyt intensiivisesti käsitellä todella näitä kysymyksiä, ja sama koskee myöskin sitä toteamaa. Siis tässä samassa todetaan, että yhteensä 4 miljardia euroa puuttuu, jotta voitaisiin kattaa humanitaarisen avun tarpeet Syyrian kriisissä vuonna 2015. Ja nyt sitten ehdotetaan, että jäsenvaltiot ja Euroopan unioni sitoutuvat vähintäänkin puoleen tästä määrästä. Mutta nämä ovat lukuja, jotka koskevat vuotta 2015, eli me emme vielä ole ottaneet huomioon edes vuoden 2016 tarpeita näissä kysymyksissä. Ja todellakin meidän täytyy nyt toimia tässä hyvin nopeasti, ja jo näistä luvuista näkyy, että tässä on ristiriita suhteessa siihen, mitä neuvosto viisaudessaan on tehnyt, kun katsotaan näitä kiireellisimpiä tarpeita, että siihen on nyt varattu miljardi. Eli nyt sitten odottelen innolla teidän ehdotuksianne, ja meidän pitäisi sitten yhdessä todellakin toimia tässä neuvoston kanssa, koska talvi on jo ovella, ja tässä on mennyt jo liikaa aikaa hukkaan, ja se täytyy nyt ottaa huomioon. Kiitos. Merci. Merci de... Kiitoksia tästä muistutuksesta. Mutta Georgieva tulee tänne valiokuntaan sitten keskiviikkona loppuaamupäivästä tai alkuiltapäivästä, niin ehkä silloin voitaisiin käydä keskustelua maahanmuuttokriisistä ja sitten voimme palata näihin tietoihin, joita te juuri korostitte koska meidän pitää nopeasti vastata näiden turkkilaisten ja libanalaisten leirien tarpeisiin ja meille uhkaa tulla uusi maahanmuutto aalto ja se olisi erittäin paraksi Euroopalle. Eli me todellakin toivomme, että hallitusten ja valtioiden päämiehet tekevät sitten oikeat johtopäätökset tästä tilanteesta. Ja meidän ei pidä nyt kuvitella, että me olemme täysin voimattomia tässä tilanteessa, niin kuin kansalaisemme saattavat ajatella. No niin, nyt sitten varmaan voimme siirtyä äänestämään. Täällä on varmaan sitten nimenhuutoäänestyksiä. Eli ehdottaisin, että ensin hoidamme testiäänestyksen. Kaikilla on varmaan jo äänestyskortti laitteessa. Eli äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Onko korttiongelmia tai muuta? Aha, minun ääneni on liikaa. Eli minä en sitten äänestä. ja puheenjohtajan täytyy pysyä puolueettomana. Olisin voinut äänestää vain, jos omasta ryhmästäni olisi puuttunut yksi ääni. Eli miten sitten perun tämän äänen? No niin, ilmeisesti laitteet toimivat ihan hyvin. Eli pääluokka kolme hallinnolliset kulut. Eli meidän on otettava kantaa kompromisseihin, joista ensin äänestetään yhtenä ryhmänä. Äänestyksiä on pyydetty tiettyä tehtyihin tarkistuksiin. Ja jos teille sopii, niin aloitamme näistä kompromisseista. Ja sen jälkeen sitten meillä on näitä erillisäänestyksiä tarkistuksista, joista on äänestettävä. Ja jos ne menevät läpi, niin silloin ne otetaan huomioon näiden kompromissien sisällön suhteen. Eli ensimmäinen kompromissi pääluokka 3, otsakkeet yhdestä neljään, hallinnolliset ja tutkimuskulut, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten toinen blokki, pääluokka 3, otsake 5, äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten erillisäänestykset. A3 0103 Ensimmäinen tarkistus Gressleltä. Äänet puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten XX0102104 ja XX01021 Intan tarkistus 6602. Äänet puolesta. Vastaan. Täytyy tarkistaa tämä sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 19 ääntä puolesta ja 16 vastaan. Sitten Sarvomaan tarkistus raukeaa, kompromissi mentyä läpi. Tässä kompromissi, joka kat- ottaa SNDn tarkistukset 070201 ja sitten Sarvamaan tarkistus 4360. Äänet puolesta vastaan tyhjää. Kompromissi on hyväksytty. Sitten seuraava raukeaa, koska kompromissi meni läpi. Sitä 32010521, ITREN tarkistus 5290, äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten sitten 32010523 Itrien 5291 puolesta vastaan tyhjään. hyväksytty. Sitten 2101404 ferriran tarkistus budjettivaliokunnasta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 29010401 Ferreiran tarkistus puolesta vastaan tyhjää varmaankin hylätty. Sitten 1901-0401, González Peñas, äänet puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 1603-0204, Moody Howitt, tarkistus, äänet puolesta vastaan, Tarkistetaan tämä sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 0101 S0202 Greslen tarkistus äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 3101701 Zuberin tarkistus äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten XX01 tarkistus Guesta 7413 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten reservit 32010523, vihreiltä tarkistus 740 äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 30111301 Gresslen tarkistus, äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten 240107 A301101. Gresslen tarkistus, äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Eli siinä olivat hallinnolliset kulut pääluokassa kolme. Sitten virastot. Eli teemme samoin kuin äsken. Eli nämä kompromissiblokit. Ja sen jälkeen sitten erilliset tarkistukset. Ensimmäinen blokki. Niissä halutaan palauttaa budjettiluonnos äänet puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten toinen blokki. hänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmas blokki. Äänet puolesta vastaan täytyy nyt tarkistaa tämä sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten erillisäänestykset. Budjettikohta 180203, 18020301, 18020302 liittyen Frontexiin. Puolesta vastaan. Tarkistamme sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 18 vastaan 15 puolesta ja kaksi tyhjää ääntä. Sitten 17.03.1.0. puolesta vastaan tyhjää hylätty. 180203 ECRltä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18024 ECRn tarkistus 8207 äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. 330207 ECRltä äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten reservit 120206 Giegoldin tarkistus. Äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 040311 tarkistus 6009 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 040312, FEM 6025 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. kaksi on sitten katettu tässä. 06020302 Negreskun tarkistus Äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. 120205 ensin Ekonin 6309 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. epp tarkistus on jo katettu, samoin kuin SND 7039. Sitten Alden 8002 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten budjetin 4105. Se on katettu edellisessä. Sitä siis äänestetään. 320210. Itren tarkistus 5304 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Sitten 120203 vihreiltä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 180302 Libe 5998 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. FEM 6021 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten budjettivaliokunnan 4631, se on katettu. Sitten 330207, FEM 6033. se onkin katettu jo blogissa 1, joka on hyväksytty. Eli virastot on hoidettu. Sitten otsake 1a, sama menettely kuin äsken. Eli ensin katsomme näitä kompromisseja, jotka ovat blokkeja. Ja sitten katsomme näitä erillisiä tarkistuksia. Ensimmäinen alablokki. Äänet puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten toinen blokki. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kolmas blokki. Äänet puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten erilliset tarkistukset. Ensin 010104 tai kaksi tarkistusta Guelta ja budjettivaliokunnalta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 010201. Siellä on kolme tarkistusta. EFDDltä, GUELta ja budjettivaliokunnan. Äänet puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten on 010406 EFDDn 7851. Äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 020202 Kuen tarkistus äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 02040203 GUE 7267 äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kaksi identtistä tarkistusta 04265, 0407, GUE ja budjettivaliokunta. Äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. 04030101 GUE 7274 ja ECR 8 Kue puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten ECR 8202 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 0403015 ECR 8204 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 04030106 EFDDn 7866 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 04030108 EFDDn 7853 äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. 04030201, ECR 8205 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 060205 EFDD 7878 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 120201 Kaksi identtistä tarkistusta EFDDltä ja budjettivaliokunnalta. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 140401 budjettivaliokunnan 4609 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 150202 budjettivaliokunnan 4615 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sur les réserves, à la ligne 12 et... Kohta 16.03.03 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ekon 6305 raukeaa, sillä edellinen hyväksyttiin. Myöskin äh, budjetti 44, 14 raukeaa. Äh, seuraava on vedetty pois. Äh, kohta muuttaa 040501 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. 41, 12 vedetty pois. Pääsemme huomautuksiin. Budjettikohta Budjettikohta 010201. Äh, Tässä valiokunta on antanut jo kantansa. Voimme katsoa näin näissä ryhmääänestyksissä. 01020 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 020201, budjetti 43 puolesta vastaan hylätty. 46, 38, budjettivaliokunta, erillisäänestys, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, ensimmäinen osa on hyväksytty, toinen osa on vedetty pois. Seuraavaksi meillä on kaksi Alden tarkistusta budjetti 21.072. näistä. Nämä ovat identtisiä tarkistuksia. Niissä on erilainen sanamuoto. Minun ei tarvitse sitä muistuttaa teille puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus. Naisten asianvaliokunta 6 000 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. GUE 72 61 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Ekon 63, 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Budjettikohta 0202026 tarkistus 72, 63, jossa on uusi sanamuotoilu, jonka näette edessänne puolesta vastaan tyhjää Nyt täytyy pyytää, että tarkistamme nimenhuutoäänestyksellä. En nähnyt kaikkien nostavan kättään. Äänestys alkaa. Joskus aikluu. Äänestys päättyy. Hylätty 22 ääntä puolesta 13 vastaan. Budjetti 43,99 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. FEM 6001 puolesta vastaan. Tarkistamme nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylättyy 18 vastaan 5 ja kaksi tyhjää ääntä. Budjettikohta 020301, budjetti 4061 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Budjetti 4064 puolesta vastaan tyhjää hylätty budjettikohta 02030201, FEM 6002 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty, budjettikohta 0204, FEM 6003 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 02040202 FEM 6004 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistus on hyväksytty. Budjettikohta 02040203 FEM 6005 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 18 vastaan 15 puolesta kaksi tyhjää. Budjettikohta 02040301, budjetti 4147 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Budjettikohta 04030103, kaksi identtistä tarkistusta SND 7045 ja budjetti 4085 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sama budjettikohta FEM e 6007 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Saman budjettikohta Empl 6260 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjettikohta 04030104, budjetti 4140 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Budjetti 4266 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Budjettikohta 04, 0301, 05, budjetti 34 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistus on hylätty. kaksi identtistä tarkistusta FEM 6024 ja budjetti 4001 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty 18 vastaan 15 puolesta kaksi tyhjää. 0403016 Empl 6 1297 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjettikohta 04030201 budget 4262 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 0403203, Boots 4135 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Yrittäjyys Empl-tarkistus 6208, johon sisältyy esittelijän suullinen tarkistus puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen tarkistus FEM 6008 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Budjettikohta 06020101, vihreinen tarkistus 7722 on vedetty pois, seuraavallinen 06020102, TRAN 5611 äh, puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Budjettikohta 08, budjetti 2070 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Budjettikohta 080201 FEM 610 puolesta vastaan. Tyhjää. Uskoakseni tämä on hylätty. 08020202 FEM 611 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 08020203 Budge 2238 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 090302 budjetti 4138 puolesta vastaan tyhjää hylätty budjettikohta 14.03.01, budjetti 41.42 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Budjettikohta 14.04.01, budjetti 4146 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty budjettikohta 15.02.01.01, Alden tarkistus 8027 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sama budjettikohta FEM 16.12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty budjetti 15.0203, kult 58.12 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti 15.03, FEM 6013 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty budjetin 41-43 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Budjetti 45-86 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 34-02-01-02 budjetti 50 puolesta vastaan tyhjää Hyvä, hylätty. Budjettikohta 32.02.02, budjetti 45.51 puolesta, vastaan tyhjää hylätty. Ja me olemme päässeet päätökseen otsakkeen 1a kohdalla. Siirrymme otsakkeeseen 1b. Et nous embrayons directement sur des votes séparés. Siirrymme heti erillisäänestyksiin. Budjettikohta 040260. Kaksi identtistä tarkistusta. Empel 6243 ja vihreät 7728 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Budjettikohta 040261, vihreät 7730 ja euro puolesta vastaan tyhjää hylätty. Vihreät 77,31 puolesta. Puolesta vastaan tyhjää hylätty budjetti kohta 040262, Empl 6203 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Budjettikohta 040264. Nuorisotyöllisyysaloite. Meillä on ensin esittelijän kompromissi. Kuka tukee esittelijän kompromissia puolesta? vastaan tyhjää. Kompromissi on hyväksytty. Sen seurauksena tarkistukset, jotka seurasivat tätä samassa budjettikohdassa, on hylätty. Et nous en venons à la ligne 040601. Siirrymme budjettikohtaan 040601, budjetti 4447 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Empel 6231 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja seuraava tarkistus on vedetty pois budjettikohta 040602, Emple 6293, joka on identtinen budjettitarkistuksen 4412 kanssa. Puolesta vastaan tyhjää hylätty budjettikohta 13.03.63, QE 73.01, joka on identtinen budjetti 43.24 kanssa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Budjettikohta 13.04.60 QE 73.02, joka on identtinen budjetti 46.06 kanssa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Budjettikohta 22.04.03.02 AFET 50.35 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistus on hylätty. Seuraavana varaukset. Budjettikohta 13.03.60. Edustaja Gresslen tarkistus budjetti 43.06 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Budjetti 13.03.62, budjetti 43.07 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Budjetti kohta 13.04.60. Tarkistus 40.63 puolesta vastaan tyhjää hylätty siirrymme seuraaviin kohtiin 0260 4062 puolesta vastaan hylätty. 040264 joka on identtinen budjetti 4407 kanssa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän nimenhuutoäänestyksellä. Scrutin clos. L'amendement est repoussé par 23 voix contre 11 avec une abstention. Hylätty 23 vastaan 11 puolesta. Sama rivi. FEM 606 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sama li- rivi. Budjetti 42-47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava budjettikohta 42, 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 040601 budjetti 4447 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 06020104, vihreät 7724 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13.03.60 budjetti 43.06 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13.03.62, budjetti 43.07, Gracele puolesta vastaan tyhjää hylätty. Budjetti 13.03.63, GUE 73.01 ja budjetti 43.24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13.03.64.01, SND 78.48 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ri, budjettikohta 13.04.60, GUE 73.02 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sama budjettikohta ne, budjetti 46.06 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Olemme päässeet nyt ö, otsakkeen 1b loppuun. Siirrymme otsakkeeseen 2. Aiemmin hyväksytty menettelyn mukaisesti äänestämme kahdesta blogista, jotka ovat kompromisseja ensimmäinen alablokki, jos otetaan esille mm, maksut puolesta vastaan tyhjää. Tämä blokki on hyväksytty. Toinen puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Ja näin sitten äh, tarkistukset erikseen. 050203 vihreiltä puolesta vastaan. Anteeksi, tämä on nimenhuutoäänestys. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty 18.16. 05020811 Guelta puolesta vastaan tyhjä hylätty 05020812 budjetti 4430 puolesta vastaan tyhjää hylätty. SED 7032 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 050212 08 puolesta vastaan. Nimenhuutoäänestysäänestys niin, on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 20 11. 05021301 vihreältä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 050311 budjetilta Sarvamalta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 05880 viideltä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 07010401 Guelta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 11.03.03 Guelta 72.97 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ferrerelta on, sillä käy samoin. 11.03.03 Guelta 72.99 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 11.06.60 Guelta 72.98 puolesta vastaan tyhjää. 11.06.62.01 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 11.06.65 budjetti 44.55 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 0503 0110 budjetti 4493 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 0502-0599 Agri 5423 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 0502 Agri 5426 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Budjetti 4041. Se on katettu. Nolla viisi nolla kolme nolla yksi nolla yksi. Envi 6144. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 03, anteeksi, 0503010. Budjetti 4493. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sama kohta. Vihreät 7712. Puolesta vastaan. Tyhjää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 Edustaja Tarant. The president, I had the... Niin puheenjohtaja, minusta tuntui, että tämä härkätaistelu meni läpi eikä hyväksytty. Ehkä tämä voitaisiin tarkistaa. Le, le, votre amendement 7712 est... Tarkastus hylättiin siis. Haluatte siis tarkistaa? Ei, se hylättiin. Alors un contrôle. Le scrutin est ouvert. Eli tarkistetaan. Äänestys on alkanut. No support le 61, 77.12 eh, siis on kohteena.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 Eli 070202 kompromissi, 070202, no, no, budjetti 4059 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 6703, Agri 5425 puolesta vastaan. Tyhjää Hylätty. Ah, Monsieur Sarvama souhaite que l'on contrôle le 44... 44 samalla sivulla. Tarkistetaan vielä. 4493 äänestys on alkanut. 4493. 0503 on kohta. Ligne 05030110, amendement B. 0503010, tarkistus 4493. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty 20 vasta 15. Ja koska haluatte tarkistusta, niin silloin jos sitä haluatte, niin pyytäkää sitä välittömästi, jotta se voidaan tehdä heti äänestyksen perään. Ja sitten tämä onkin tehty loppuun, koska budjetti 4042 on identtinen ja se on hylätty. Ja näin päätettiin otsake 2. Sur la rubrique 3. On continue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 Hyväksytty. 18 puolta ääntä, 17 vasta ääntä. 17.04.04 GUE 73.27 budjetti 46.26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18.02.01.01 ensimmäinen tarkistus FEM 60.14 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty 22,5 ääntä 11 vasta ääntä. on sitten GUE 7316 budjetti 4500 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 18.02.01.02 budjetti 4497 puolesta vastaan tyhjää Hylätty. Budjetti 4057 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Kaksikymmentä puolesta 14 vastaan tyhjää ääni. Niin GUE 7317 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Sama kohta 17 puolesta vastaan tyhjää. Hyvä, hylätty. 18.03.01.01 FM 6041 puolesta vastaan tyhjää hylätty. GUE 73.19 ja budjetti 43.31. Identtiset puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18.03.01.02 budjetti 45.04 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18.04.01 budjetti 4115 Bögeltä ja suullinen tarkistus ö, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 330201 budjetti 4597 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus FEM 6023, GUE 7407, budjetti 4596 identtiset puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 19 vastaääntä, 15 puoltointa. 33.02.02 FEM 60.42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 33.0301. FEM 6026 on budjetti 4003. Identtiset puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Ja näin hyvät kollegat, Olemme menneet hienosti eteenpäin. Voidaan ehkä nyt päättää tähän tältä illalta. Ja jatketaan työtä huomenna aamulla otsakkeesta neljä. Haluaako joku käyttää vielä puheenvuoron? Ei kukaan. Näin, kokous on keskeytetty huomisaamuun kello yhdeksään asti huomenna kello yhdeksän täällä samassa salissa. Bon,